Euh, Arvon kollegat, jos kaikki ovat nyt päässeet istumaan, aloitamme äänestykset. Meillä on tässä ensimmäisenä Scholzin mietintö EUn ja Moldovan välisestä assosiaatiosopimuksesta ja toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismi. Äänestys alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Herra Landsbergisin mietintö EUn ja Georgian välinen assosiaatiosopimus toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismi. Herra Landsbergis halusi vielä käyttää puheenvuoron. Haluaako hän käyttää sen? En näe herra Landsbergisia täällä. He does. He does want. Hän haluaa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Georgia on varmasti kaikkein edistynein valtio, mitä tulee assosiaatiosopimuksen ja visa, viisumivapauden toteuttamiseen. Georgian kansasta 68 prosenttia haluaa liittyä EU-hun ja kannattaa demokraattista kehitystä maassa.